Państwa, zaczynamy. Nie ma, rozumiem, uwag do porządku dziennego. No niin, me voimme sitten aloitella kokousta. Ilmeisesti teillä ei esityslistaan liittyen mitään kommentteja. Meillä on 17 kielille tulkkaus täällä ja tämä myöskin menee sitten internettiin tämä kokous webstreamin kautta. Jos ei mitään kommentteja ole, voimme hyväksyä myöskin aikaisempien kokouksen pöytäkirjat. Ja tänä päivänä olemme erittäin tyytyväisiä. Meillä on vieraanamme täällä komission jäsen Hogan, joka on vastuussa meidän toiminta-alueestamme. Ja hän kertoi meille tänään näistä sopimusta kaupallisista menettelyistä liittyen ähm, elintarvikeketjuun, koska siellä on epätasapaino tällä hetkellä elintarvikeketjussa, joten on tarvetta suurempaan avoimuuteen ketjun sisällä elintarvikealalla. Marraskuussa 2015 Com Agri, joka yhdessä IMKon kanssa – teki oma-aloitteisen mietinnön tästä ähm, säännön 54 mukaisesti ja hyväksyimme tämän mietinnön liittyen näihin hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin elintarvikeketjussa. Ja kuten muistatte varmaankin, Rova McGuinness oli meidän esittelijämme tässä mietinnössä. Ja tässä me etsimme lainsäädännöllisiä ratkaisuja alueen ongelmiin. Ja sitten 7. kesäkuuta 2016 hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti pyysi komissiota tekemään ehdotuksen näistä hyvän kaupan vasta- vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa, jotta voidaan taata se, että kuluttajat ja maatalousviljelijät saavat paremman osuuden ja että myöskin ketjun sisällä enemmän avoimuutta elintarviketuottajien ja muiden ketjun osien osalta. Sitten meillä on myöskin maatalousmarkkinoiden task force, työryhmä, joka marraskuussa 2017 ehdotti, että komissio tekisi EUn puitelainsäädäntöä tähän asiaan liittyen, että meillä olisi harmonisoitu perusta näille kielletyille sopeuttumista kaupallisista menettelyistä ja niiden tehokas täyttöönpanoa. Ja näiden perussääntöjen pohjalta jäsenvaltioissa voivat sitten myöskin tehdä vaikka sääntöjä tai vapaaehtoisia koodeja. Sitten on myöskin direktiiviehdotus, joka on nyt hyväksytty komission kollegiossa näihin sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin liittyen. Ja tänään meillä on täällä jäsen Houkan esittelemässä tätä ehdotusta. Meidän erityiskokouksessamme Agri-valiokunnassa. Sitten meillä on myöskin muitakin puhujia tämän jälkeen, mutta ensin komission jäsen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chairman and honorable members, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on tietenkin ilo olla täällä tänä aamuna käsittelemässä tätä elintarvikekysymystä ja epäreiluja kaupatapoja. Toivon, että tänä, tästä päivästä tulee merkittävä askel pitkällä matkalla kohti reilumpaa, paremmin toimivaa euro, elintarvikeketjua Euroopan unionissa. Tämä pitkä matka on nyt menneisyydessä. Olemme nähneet eh, nyt, että tunnelin päässä myös valoakin näkyy. Haluamme nyt näyttää, miltä suojeleva Eurooppa näyttää elintarvike- ja viljelykysymyksissä ja osoitamme ihmisille, että EU-tason yhteistyö voi tuoda todellista lisäarvoa heidän elämänsä. Halusin tulla tähän parlamenttiin ensin esittelemään tätä ehdotusta, koska monet teistä ovat olleet aktiivisesti mukana ja pyytäneet tätä asiaa käsiteltäväksi jo 19 vuotta. Erityisesti haluaisin kiittää var- varapuheenjohtaja Mäkinesiä ja Castroa ja Dela Eene lausuntoa myöskin. Haluaisin kiittää koko tämän valiokunnan ja parlamentin työtä koskien hyvin vahvaa mandaattia, jonka Euroopan parlamentti sai tehdäkseen jotakin tämän asan, asian kanssa vuonna 2017. Silloin Euroopan parlamentissa oli tärkeä selkeä äänestys. Teidän eh, päätöslauselmanne vuodelta 2016 koskien epäreilua kaupatapäin osoittaa, mistä on kysymys ja kuinka suuria haasteita meillä on. Te, te olette täällä demokratian edustajia ja te olette suoraan eh, valittuja ihmisiä edustamaan ja näin teillä on kenttään yhteydet ja on hämmästyttävää, että niin on todella hämmästyttävää, kuinka monet maaseutualueet, joita te edustatte, ovat, ovat tunnustaneet tämän asian ongelmaksi jo vuosia. 2016 asetettiin työryhmä, joka myös vaati toi, todella toimia. Ja Slovakian puheenjohtajavaltio myöskin vuonna 2016 sai aikaa tällaisen neuvoston päätöslauselman komission puolella. Todella työryhmä perustettiin vuonna 2016 ja eh, siellä arvioitiin viljelijöiden roolia tässä elintarvikeketjussa. Näiden suositusten pohjalta komissio aloitti vaikutusten arvioinnin eh, julkisen kuulemisen, jolla parannettaisiin elintarvikeketjun toimintaa vuonna 2017. Tämä liittyy parempaan sääntelyyn ja toimielinten väliseen sopimukseen. Tässä kuulemisessa tunnustettiin erityyppisiä hyvän kauppatavan vastaisia käytänteitä, eh, jotka direktiivin pitäisi kattaa. Kuten tiedämme, nämä epäreilut kauppatavat ja yritysten väliset käytännöt luettelevat hyvistä tavoista. Usein yksi, yksipuolisesti toteutetaan elintarvikeketju on hyvin haavoittuva eh, näille epäreiluille kauppatavoille ottaen huomioon, kuinka eri painoisia toimijoita ketjussa on. Helmikuussa 2018 kysely EU:ssa osoitti, että suuri osa, suuri enemmistö vastaajista, 88 prosenttia, olivat sitä mieltä, että viljelijöiden rooli elintarvikeketjussa on hyvin tärkeä vuoden 2017 julkisessa kuulemisprosessissa koskien YMPn uudistuksia 96 prosenttia vastaajista olivat yhtä mieltä siitä, että eh, viljelijöiden neuvotteluaseman parantaminen eh, pitäisi olla tavoite YMPssä. Eh, Tietenkin kansalliset aloitteet ovat auttaneet tien viitoittamista, erityisesti ottaen huomioon Espanjan elintarvikeketjun lainsäädäntö ja Iso-Britannian lainsäädäntö mutta kuten tässä teidän päätöslauselmassanne todetaan ja siteraan sitä, nykyinen pirstoutunut tilanne eri kansallisten lähestymistapojen välillä ei riitä puuttumaan näihin epäreilyihin kauppatapoihin te ehdotitte puitelainsäädäntöä EU-tasolla, jolla puututtaisiin näihin epäreiluihin keppatapoihin ja varmistettaisiin se, että viljelijät ja kuluttajat saisivat mahdollisuuden hyötyä reiluimmista olosuhteista. Siitä on nyt tulossa todellisuutta. Ensimmäistä kertaa historiassa komissio ehdottaa lainsäädäntöä tällä alalla. Tämän tyyppisestä toiminnasta on puhuttu jo 19 vuotta ja nyt lopulta tuloksia alkaa näkyä. Lyhyesti sanottuna ehdotamme täsmällisiä kohdennettuja toimia, jotka tulevat helpottamaan heikoimman lenkin toimintaa. Ketju on aina niin vahva kuin sen heikoin lenkki ja näin ollen nämä toimet ovat koko elintarvikeketjun etu viljelijältä kuluttajille asti. Seuraavat käytännöt kiellettäisiin pilaantuvien elintarvikemaksujen viivästyminen, viime hetken tilausperuutukset, yksipuoliset ja takautuvat sopimusmuutokset ja se, että toimittajia pakotetaan maksamaan pilaantuneet ja käyttämättömät tarvikkeet. On toisiakin käytäntöjä, jotka voidaan sallia ainoastaan, jos on selkeä etukäteinen sopimus osapuolten välillä. Tässä esimerkiksi on kyseessä tilanne, jossa ostaja palauttaa myymättömät elintarvikkeet toimittajalle tai ostaja veloittaa toimittajalta maksuja varmistaakseen tietyn sopimuksen toteutumisen ja myös markkinointikysymykset. Komissio on ehdottanut, että jäsenvaltiot määrittäisivät viranomaisen vahtikoiraksi, joka vahtisi näiden uusien sääntöjen valvomista. Jos rikkomuksia tapahtuu, niin elin sitten voisi antaa kunnon sanktiot. On tärkeää, että tällä vahtikoiralla on terävät hampaat. Täytäntöpanoviranomainen voi tehdä tutkimuksia omasta aloitteestaan tai, tai valituksen pohjalta. Näin voidaan myös pyytää luottamuksellisuutta ja anonyymisyyttä, jotta voidaan suojella omaa asemansa. No, tietenkään kenelläkään ei ole viisauden monopolia. Komission, komissio aikaa ottaa käyttöön koordinaatiomekanismin täytäntöpanon viranomaisten välillä niin, että voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä. Subsidiariteetti ja suhteellisuus ovat tärkeitä sanoja. Meillä on pohjana jo olemassa olevat toimet jäsenvaltioissa ja käytännön sääntö, tämä supply chain-aloite, joka on vapaaehtoinen e, jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle, jos se, ne haluavat. Komission ehdotus e, e, tulee olemaan direktiivin muotoinen ja siinä tämän talon ja neuvoston hyväksyntä tarvitaan. Tämä on vielä hyvin tuore, uunituore ehdotus, joten tietenkin voin vielä palata ja vastata kysymyksiin, joita teillä on, kunhan olette tutustuneet ehdotukseen paremmin. Muutokset elintarvikeketjusta olivat olleet minulle suurin prioriteetti ja mainitsin sen täällä kuulemisessa 2014 toimielinten välin, välisen yhteistyön ansiosta voimme saavuttaa paljon. Olemme jo helpottaneet omnibus-sääntelyn kautta viljelijöiden tietä. Tämä on ikään kuin omnibusin laajennus. Ja tämä oli nyt ensimmäinen askel, kolme askel vaiheessa. Tämä tämänpäiväinen ehdotus onkin todella toinen askel ja sitten vielä tarvitaan ähm, markkinavalvontaa muuttaa yhteen vetoon äh, tehokas, tuloksellinen elintarvikeketju on sellainen, joka on reilu. Tänä päivänä kysymys on reiluudesta ja viljelijöistä siitä, että, ään, että äänettömät saavat äänen ne, jotka ilman omaa syytä joutuvat heikkoon neuvotteluasemaan. Kun puututaan näihin väärinkäytöksiin, saadaan hyvä pohja tulevalle tule, tuo, tuo, tö, työlle. Luotan teihin niin, että pääsemme tässä työssä mahdollisimman pian eteenpäin. kiitos. Mikro, mikrofoni, olkaa hyvä. Bardzo dziękujemy. Wyrazem tego są oklaski. Bo dobrze, że ta propozycja. Kiitos. On hyvä, että meillä on nyt pöydällä tämä ehdotus. Herra Hoisling ensimmäisenä, koska vihreillä on seminaari YMPstä tänään Ja me järjestetään hieman myöhemmin, mutta hänen täytyy lähteä. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Todellakin on niin, että me olemme tätä konferenssia suunnitelleet jonkun aikaa jo, että tätä nyt oikein voi muuttaa. Joten kiitoksia kuitenkin saamme alussa puheenvuoron täällä. Hyvä komission jäsen, kiitokset teidän aloitteistanne. Tämä kesti kyllä kauan, Tämähän tulee melkein vähän niin kuin viime hetkellä tällä lainsäädäntökaudella, mutta minun mielestäni tämä voi olla lähestymistavan alku. Kun täällä katsotaan sopeuttamia kaupallisia menettelyjä, niin tämä on jo nyt vihdoinkin tehtävissä ja tehtävä, kun katsotaan vaikka näitä tällaisia maksuaikoja ja muita, että, ja ottaa myöskin esille nämä menettelyt. Mutta yhtä ongelmaa on vielä ratkaistu tässä yhteydessä joka McKinseykin mietinnössä mainittiin. Eli tässä on epäsuhta sen välillä, mikä voima on pienillä yrityksillä suuria monopoleja kohtaan. Meillä on Saksassa kolme suurta yritystä, jotka määrittävät elintarvikeketjun keskenään, jotka ovat siis tässä tarjontapuolella. Eli tämä, tämä epäsuhta on kartelioikeuden kysymys oikeus oikeuden kysymys siis, jota pitäisi katsoa. Miten voidaan pitkällä aikavälillä muuttaa sitä, että pienillä yrityksilläkin on oikeuksia. Tämän takia kiitän teitä näistä tehdyistä kommenteista, mutta tämä ei ole vielä kuitenkaan se suuri läpimurto. Tämä pitää nyt todeta ihan suoraan. Eli mitä jatkaa vielä muissakin yhteyksissä. Ja huomasimme tässä jo, ja kuulimme tässä alussa, että juuri monopolit elintarvikeketjussa ovat sellaisia, että ne määrät, mitä tuotteet tulee kauppoihin ja mitkä, olo, mitkä vaatimukset niillä on. Ja sitten tarjoajat vaan pyrkivät sopeutumaan näihin. Tämä on tietenkin yksi osa ongelmaa. Ja sitten näiden someuttamien kaupallisten menettelyjen tunnistaminen ja niistä niiden seuraaminen, siitä tarvittaisiin joku oma veranomainen, mutta minkälaisia oikeuksia sillä sitten olisi? Minkälaisia muutoksia markkinoilla tulisi näistä? Mitä voidaan saada aikaan. Tämä on myös vielä avoinna. Eilen me kuulimme noin 14 kohtaa, joilla pitäisi, joita pitäisi siis muuttaa. mutta toivon ja odotan, että kuten meidän ehdotuksessammekin todettiin silloin, että pitää tehdä vielä näitä asioita, joita McKinseyin mietinnössä on mainittu. Ja toivottavasti komissio lähtee mukaan tähän ja vahvistavat tätä vielä, jotta todellakin tehdään jotain pientuottajien hyväksi. Niin ydinongelmaa komissio kuitenkaan ne mainitsi, sehän on monopolit oikeastaan. Miksi komissio ei uskalla pureutua tähän teemaan? Vaikka kilpailukomission komissaarin kanssa tämä olisi yksi asia, johon pitäisi puuttua Eli pitäisi ottaa myöskin kilpailukomissaari mukaan tähän junaan. Ilman mikrofonia. Oui, euh, je pense que c'est quelque chose qui va dans... Kyllä minun mielestäni tämä asia menee oikeaan suuntaan, mutta tässä on joitakin asioita, joita olisi vielä täsmennettävä. Ensinnäkin kun ajatellaan näitä suuria jakelijaketjuja ja suuria yrityksiä, eh, kolmans, kolmannet osapuolet voivat tuoda monia tuotteita neuvotteluihin. Pienillä yrityksillä on kuitenkin vain yksi tuote, ja tästä tulee syrjintää, koska paine pienten yritysten päällä on paljon suurempi kuin suurten kohdalla. Jos joistakin jos on useita tuotteita ja yhdessä tuotteessa ei ole tyytäväisiä hintaa, niin se voidaan kompensoida muiden tuotteiden kohdalla, näiden suurten yritysten kohdalla. Tämä siis tuo todella e- epäreilun tilanteen ja tässä olisi päästävä eteenpäin neuvotteluissa. Sitten toinen asia, se koskee tuottajia. Meillä on paljon suuria yrityksiä. Lactalis esimerkiksi Ranskassa, jonka varmasti hyvin tunnette se ei ole esitellyt tilinpitoon, koska sillä ei ole velvollisuutta näin tehdä ja näin ollen tuottajilla ei ole neuvottelukapasiteettia koskien, millaisia reaalikuluja näihin tuotteihin liittyy ja todella on hyvin vaikea neuvotella. Minun mielestäni Euroopan tasolla pitäisi olla tilien avoimuusvelvoite niin, että tietyt yritykset eivät voisi piiloutua kansallisen lainsäädännön taakse ja jättää nä- näyttämättä luvut, jotka ovat kuitenkin kaikkien neuvotteluiden lähtökohta. Kiitoksia. Madame Hoibush. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Kiitokset komissaari tästä ehdotuksesta. Mielestäni oli tärkeää ja tarpeellista tehdä tällainen ehdotus. Täällä mainittiin juuri laktalis Mielestäni tässä ei pitäisi nyt ainoastaan sopia ähm, suurten ähm, markettien kanssa tässä, vaan tässä täytyy toki myös maanviljelijöiden rooli huomioon esimerkiksi. Jos tässä nyt ajattelen Saksaa, äh, Arralla esimerkiksi suuri firma, nämä ovat osuuskuntia nekään eivät aina toimi oikeudenmukaisesti, mitä markkinoihin tulee tai tuottajiin tulee. Te olette nyt tehneet luettelon ja tämä on siis lista näistä hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä. Ja olen aika varma, että yritykset sitten sitten nyt palkkaavat juristeja, jotka tarkkaavat, kuinka voidaan kiertää tämä lista. Pidetäänkö kiinni tästä listasta vai tuleeko lainsäädännöstä niin avoimesti muotoiltu, että myöhemmin, jos syntyy muita hyvän kauppataan vastaisia käytäntöjä, että niitä voidaan ottaa mukaan tähän listaan, niin ettei tässä sitten käytetä maanviljelijöitä hyväksi toisella tavalla hyväksi. Eli tämä mielestäni olisi tärkeää, että tämä lista on avoin. Sitten kilpailuoikeus, Martin sen jo mainitsin, tullaanko sitä muuttamaan, koska se on oikeastaan syy. Nythän tässä vain äh, hoidetaan oireita. Kiitos. Chcę Państwu odpowiedzieć już teraz, bo wiem, że Państwo... Komissaari haluaisi vastata tässä nyt heti, koska jotkut lähtevät. The members of the Green Party. Haluaisin kiittää Vireen hyvän esustajien kommentteja. Ja varmaan kyllä Vireen kanssa samaa mieltä tästä ehdotuksesta. Mutta kaikki mitä totesitte, on tällä hetkellä lainsäädännössä mukana, mutta tulee ehkä katsomaan. Eli katsomme kyllä kaikkia ketjun toimijoita, ei pelkästään maa, maanviljelijöitä tai jälleenmyyntiketjua. Tietenkin ma- maataloustuottaja jälleenmyyntiketjua. suhde on tärkeä ja tämä ehdotus, jonka on tehnyt tämä luettelo, se on vain ehdotus. Ja jos sitten yhteislainsäätäjä haluaa kehittää luetteloa, niin tiedätte, tämä toimii kyllä. Ja sitten se on jälleen tarkastelumekanismi kolmen vuoden päästä järjestelmässä mukana, josta näitä muutoksia pitää tehdä. Niin voidaan käyttää jälleen tarkastelumekanismia tässä hyväkseen. Eli kyllä tässä on kyllä kaikille jotain. Ja edustajille voi todeta, että kyllä me tiedämme, missä ongelma piilee maataloustuottajat ovat olleet ongelmissa. He on vaikea sillä omaa osuuttaan energiaketjusta. Ja sitten täällä on todettu myöskin, että tämä laktilis, eh, voidaan, sitä voidaan katsoa kansallislainsäädännössä, tämä yritys. Eli meillä on myös omnibus-lainsäädäntö, jossa voidaan kehittää tuottajien tilannetta. Täällä on enemmän valtaa ja neuvotteluvaltaa energiaketjussa – ja että tuottajajärjestöt voivat käyttää sitä valtaa hyväkseen. Tietenkin me haluamme myöskin markkina-avoimuutta, sitäkin tuossa ehdotus tänä vuonna. Ja vielä myöskin markkinaseurantakeskuksia maataloussektorilla, jotta seurata, mitä tapahtuu, ei pelkästään Euroopassa, vaan myös kaikkialla maailmassa. Ja haluan kiittää vireitä näistä ehdotuksista, jotka ovat myönteisesti mukana ehdotuksessa. Pan poseł Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos komissaari, että olette tehneet tämän ehdotuksen tänään. Haluaisin kiittää myös kollega Mäkin Kiinessiä. Hän on tehnyt kovasti töitä. Olen iloinen, että meillä on tämä ehdotus. Ja nyt on parlamentista kiinni, että me teemme nopeasti töitä ja parannamme tätä ehdotusta. Äh, voin painottaa vain sitä, mitä Martin Hoisling sanoi. Tämä on hyvä ehdotus, mutta meidän täytyy vielä laajentaa sitä, jotta se vaikuttaa oikealla tavalla. Tässä on kysymys siitä, että kilpailuoikeutta muutetaan. Ja te, komissaari, sanoitte aivan oikein, että on ensimmäinen, tämä on ensimmäinen kerta tällä alalla, mutta pitäisi painottaa, että tällä alalla olen vuodesta 2004 täällä ja vuonna 2005 me puutuimme yrityksiin, mitä roomin maksuihin tulee. Jos me emme parlamenttina olisi toimineet, niin kansalaisten täytyisi vielä maksaa näitä verkkovierailumaksuja. Nämä epäoikeudenmukaiset tämä epäoikeuden tilanne lopetettiin ja minä olen erittäin tyytyväinen, että me olemme tehneet hyvin paljon kansalaisten eteen Euroopan unionissa. Te olette ottaneet mukaan kaikki ne kohdat, mitä olen vaatinut. Ensinnäkin pitää olla selkeä maksupäivä. No en tässä nyt halua listata kaikkia kohtia tässä lyhyessä ajassa, mutta kuitenkin haluan kiittää, että meillä on tämä ehdotus ja että meillä parlamenttina on mahdollisuutta työstää. Olen puhunut osuuskuntien kanssa ja myös yksittäisten tuottajien kanta. Monet eivät uskalla sanoa ääneen, minkä paineen alla he toimivat ja he pelkäävät suuria yrityksiä. Meidän täytyy pystyä poistamaan tämä pelon tunne. Meidän täytyy vahvistaa maanviljelijöitä ja myös jalostajia. Minä tunnen yrityksen, joka, jolla on miljardituotot, mutta silti siellä on sellainen pelko tila. Minä haluaisin tässä kuitenkin nyt kiittää komissaario sydämellisesti. Minun ryhmäni tulee tekemään intensiivisesti töitä, jotta me saamme vielä tällä lainsäädäntökaudella aikaiseksi hyvän tuloksen. Minä tiedän, että teillä ei ole komissiossa ollut helppo tehtävä, koska kilpailukomissaari ei ole kovin innoissaan tästä, mutta kuitenkin me tuemme teitä. Me haluamme hyviä tuloksia. Kiitos. Andrew. Merci, monsieur le président. À mon tour de, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää komission jäsentä tästä direktiiviehdotusta. Kiitoksia tästä e, e, esityksestä ja myös tästä avoimuudesta, kun annatte meille jo tällaisen perustekstin, jonka pohjalta voimme tehdä työtä. Olen äh, tätä tekstiä jo käynyt hieman läpi, mutta on selvää, että pitää vielä mennä pidemmälle. Tämä on hieno aloite. Äh, elintarvikeketju ei ole mikään pikkujuttu meidän valiokuntamme asioissa, mutta varmasti on mentävä vielä pidemmälle. Tässä ehdotuksessa on että lähes ainoastaan tarkoituksena se, että kansalliset viranomaiset voisivat äh, toimia niin, että pidetään kiinni sopimuksista – Minun mielestäni olisi mentävä pidemmälle. Olisi myös puututtava epätasapainon syihin ja antaa suoraan välillistä tukea. Sitten nämä epälojaalit käytäntöt. Tämä ja, ja jakelijoiden keskittyminen. Tämän osalta ei tehdä mitään. Se on kuitenkin suurin ongelma Euroopassa elintarvikealalla kun siihen vaikuttaa globaali elintarvike. Markkina Bayer Monsanton tutkimuskin osoittaa tästä, tähän, ettei puutu mitenkään tämän hyvin vakava asia. Meidän, meidän vastuunamme on lainsäädännöllä suojella kuluttajia ja viljelijöitä näiltä suurilta oligopoleilta. Edelleen nämä eh, omat merkit, kauppojen omat merkit minun mielestäni todella luonnehtivat eh, tätä dominoivaa asemaa, eikä niiden kautta anneta riittävästi tietoa kuluttajille. Kuitenkin olisi kunnioitettava tuotteiden identiteettiä. Sitten net nettineutraalisuus, internetin neutraalisuus on yksi kysymys, mutta myös suurjakelijoiden neutraalisuus olisi yhtä tärkeää elintarvikejärjestelmässä. Sitten lopuksi, kuten muillakin aloilla, epäreilujen toimien juuriminen pitäisi tavoittaa myös alihankkia. Tässä todella nopeasti muutamia kommentteja tähän ehdotukseen. Tietenkin tulemme tekemään tähän E- ehdotuksen muutoksia tulevina viikkoina. Uh, thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Tuen komission tämän päivän ehdotusta ja se on toki tärkeää, että vahvistamme maataloustuottajien tilannetta energiaketjussa. Heitä eivät saa reilua hintaa eikä reilua kohteluakaan ja supermarketit yleensä voittavat ja ottavat suuren osan voitosta. Ja eivät voi sitä mikäänköistä voittoa ilman, jos ei saa raaka että maataloustuottajilta. Komissio jäsen te mainitsitte juuri UK, tämä Grocery Code-järjestelmän. Ja uskoisin, että tämä on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan edistyä tällä kentällä. Ja Meillä onko tässä mukana niin tämä, tämä meidän raporttimme tästä viime vuodelta tältä toimielimeltä. Ja kun katson tilannetta, kun Kristin Tekon aloittaman työn, niin oli tapauksia, joissa maataloustuottajilta vaadittiin huomattavia summia pakkauksista. Heidän piti ostaa nämä tietyt pakkaukset supermarketeilta, että voivat toimittaa nämä tuotteet ja maksut ovat korkeita. Ja mekin yksi pahimpia tapauksia oli se, kun jos kuluttaja valittaa vaikka tuotteesta, niin sit, silloin maataloustuottaja joutuu maksamaan tästä supermarketille. Tai sama pitäisi tapahtua myöskin silloin, jos, tämä, jos, jos toivottavasti kiitetään. Mutta ei kukaan ei koskaan kirjoita, että maataloustuottajille tai kenellekään, että mansikat ovat hyviä. Eli tämä on oikein epäreilua toimintaa. Kun katsotaan tätä UK elintarvikeketju raporttia, niin tässä on rohkaisevaa se, että maataloustuottajien valitukset ovat valit- vähentyneet viime vuodesta. Ja sitten jälleenmyyjien lisämaksut näistä kaikista suunnitteluasioista ovat vähentyneet 22 prosenttia nollaan. Eli tämä on hyvää. Ja kyllä agrivaliokunnan pitää olla eturintamassa tässä. Ja jos oikeusperusta artikla 43, niin meidän pitää todellakin olla mukana tätä eteenpäin viemässä. Kiitoksia. Millä? Puheenjohtaja, kiitos komissaari. Minä haluan myös kiittää teitä tästä direktiiviehdotuksesta eikä asetuksesta, koska uskon, että direktiivi on tässä varmasti oikea tie. Meillä on Euroopan perussäännöt ja sitten niitä voidaan muotoilla kansallisella tasolla. Me toki tiedämme, että on erilaisia kartellioikeuksia jäsenvaltiotasolla, mutta Saksassakin rajat tulevat vastaan, mitä kartellioikeuden oikeuteen tulee. Ja kansallisella tasolla ei ole tehty muutoksia, koska kartelioikeus on asettanut kuluttajan ähm, ähm, etuasemaan, eivätkä tuottajia. Ja se, että nyt Euroopan tasolla tehdään tämä ehdotus, se on hyvä asia. Ja sitten nämä muutosehdotukset, 30 äh, päivän maksua esimerkiksi, no Tämä on hyvä lähtökohta, mutta tästä puuttuu elementtejä siitä mietinnöstä, jonka Rovova Kines on tehnyt. Minähän olin silloin varjoesittelijä, sain olla mukana työstämässä sitä. Mutta se, mitä meidän täytyy vielä tarkemmin on tehdä, on se mahdollisuus, mikä meillä äh, omnibussissa on, eli tämä yhteinen markkinajärjestely Eli että miten sitä käytetään, voi, pitääkö siihen tehdä parannuksia. Toki kilpailuoikeus tässä on varmasti suurin äm, ongelma kartelioikeuden kanssa, mutta tämä on hyvä lähtökohta ja me haluamme edistää tätä ja tehdä nopeasti työtä niin, että me saamme helpotusta maan viljelijöille ja pääsemme myös tuloksiin. kulut kuluttajat hyötyvät eniten, jos me voimme säilyttää monet maanviljelijät, jotka tuottavat ympäri Eurooppaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia tästä ehdotuksesta, hyvää komissio. Nämä ovat hyviä uutisia niin kuin muutkin täällä sanoivat, yksityiskohdissa kuitenkin ne tärkeimmät asiat on loppuvaiheessa näemme, kuinka tässä käy, mutta kyllä tämä hyvä alku on. Ja se on selvää, että tarvitsemme muutoksia, haluamme, että ihmiset jäävät tiloille ja saavat kunnon hinnan tuotteista. Uskon, että tämän kautta se, että siinä päästään eteenpäin. Viimeisen 24 vuoden, 24 tunnin aikana olen kuullut paljon hyvää tästä jakeluketjun paran kattamisesta niin, että todella ihmisiltä paremmin maksettaisiin eh, myös julkisista hyödykkeistä. Jos kaikki se, mistä täällä puhutaan, todella toteutuu, niin saattapa olla mahdollisesti, että, että ihmiset voivat vielä jatkaa maan, maanviljelystä. Sitten nämä sopimusten yksipuoliset muutokset, maksuviivästykset, nämähän ovat tehty juuri siksi, että vielä viljelijät saadaan eh, murskattua tässä on vähän niin kuin Davidin ja Goliatin taistelu. Toivon, että se mitä täällä teemme saa antaa ikään kuin pienen kiviritsan Davidin käteen ja näin saadaan tilannetta vähän tasapainoitettua. Mutta kuten sanottiin yksityiskohdissa, se paholainen piilee. Haluaisin vielä viitata siihen, mitä viimeinen puhuja sanoi. Mietin vain sitä, miksi tästä nykymekanismista Siis tarkoitan, miksi olemme valinneet direktiivin eikä asetusta. Edustaja Muller selitti, että olisi ehkä helpompi toimia kansallisella tasolla, mutta mitä tässä ajattelette? Aikaisemmin nimittäin sanoitte, että pirstoutunut lainsäädäntö on tehotonta pohdin sitä, miksi nyt todella käytössä olisi direktiivi eikä asetus. En sano, että yksi olisi parempi kuin toinen, vaan haluaisin vain tietää, minkä tämän takana oleva logiikka on, ja uskotteko, että olisiko vahvempaa toimia toisella tavalla. Mutta hienosti tähän mennessä on onnittelut. Well, thank you for agreeing with me at last. Thank you very much and, uh... Kiitoksia. Huomaa, että hyvyyttä täällä huoneessa että kollegani ja Flanagan, koska tavallaan olette täydentäneet tässä komission jäsentä. Ja tuosta, mitä Rova McIntyre täällä totesi, juuri tätä Grocery Code Judicativitystä, mikä meillä on UK. Mutta mikä huolestuttaa tässä todellakin on se, on unionin toiminta saattaa häiritä meidän cross Codea. Totta kai meillä on Brexit ja meillä on tämä siirtymäkausi, jonka aikana myöskin EU-laki pätee myös meillä. Ja näen tässä myöskin mahdollisuuksia. Ja tietenkin toisaalta on sitten eu tulossa, että saattaa olla ristiriita meidän säästömme kanssa. Eli olen vähän huolestunut tästä. Olemme edistyneet kyllä UK-asian yhteydessä, joten en halua tätä nyt enää murentaa. Ja sitten rangaistus, tästä kysyisin komissiolta, kuinka olette rangaista näitä e- epätoimia markkinoita? Onko tuomioistuimessa tulossa tapauksia tähän, jotka kestävät vuosia sitten, joka ei mitään, sitten muuta mitään. Ja sitten tässä on ristiriita. Saako kuluttaja sitten huonomman tiilin? Ja maksetaanko enemmän näille, näille supermarketeille tästä? Ja meillä on UK tulossa tällainen maataloustuottajan pakollinen eläinkettä järjestelmä, ja on pakko myöskin antaa näille työntekijöilleen eläkemaksuja myöskin, nekin myöskin supermarketeissa tehdään samanlainen. Ja supermarketit pyrkivät saman tämän eläkemaksunsa tuetuksi muualta. Eikä tässäkin on suuri ongelma. Ja lopuksi, tietenkin tässä, kun hinnat nousevat, niin pitää että mennään vaikka pienempään suuntaan sitten. Kyllä tuossa pientuotteet voivat toimia joustavammin lähettää paikallisesti tuotteita, myydä vaikka ovelta ovelle, kun joku tällainen suuri tuottaja ehkä pystyy siihen niin nopeasti. Azon. Oui, merci président. Monsieur le commissaire. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen on tärkeää voida rajoittaa suurten yritysten voimaan pienien tuotteen kohdalla. Tämä, jos tähän päästään, se on hyvä asia. sen pyritään ikään kuin tuottamaan halvalla koteilla, mutta kuluttajathan ovat valmiita maksamaan enemmän laadukkaista tuotteista ja näin tuottajat voisivat hyötyä oikeudenmukaisista hinnoista. Tästä syystä aivan menestyksekkäästi onkin kehittynyt ketjut ilman mitään välikäsiä. Mutta joillekin se on vaikea, kun investoinnit tarpeet ovat suuri ilman mitään tehokapyhyyttä, kun tuomitaan epäreiluja kauppatapoja ja kuitenkin sovelletaan niitä kansainvälisellä tasolla. Tämä on tekopyhyyttä. sopimuksen esimerkiksi ammatti ihmiset ovat eh, hylänneet, koska se tuo epäreilua kilpailua. Hyvä komissio, niin sen aiotteko keskeyttää Merkosur eh, neuvottelut tai yksimielisesti eh, hylätä ne, koska ne ovat vaarallisia maanviljelyksellemme ja elintarviketurvallisuudelle. Kiitoksia. Bardzo proszę w tej chwili pan komisarz odniesie się do państwa wypowiedzi. Kiitos. Kiitokset kaikille koordinaattoreille, jotka ovat esittäneet mielipiteensä. Herra Des on aivan oikeassa. Tämä on, on ollut vaikea päätös saada läpi komissiossa. Te mainitsit tiedätte sen, että kaikilla komissaarilla ei ole sama mielipide niin kuin, kuin minulla. Ja sitten tietysti kilpailu ketjussa on tärkeää, mutta meillä on sopimus kuitenkin komissio tästä ehdotuksesta. Ja haluan kiittää kaikkia komissaaria, eli me olemme saavuttaneet sen, minkä me halusimme näiden elintarvike, tämän elintarvikeketjun suhteen minä niin, eh, toivon, että paljonkunta tulee olemaan myös mukana työssä tulevaisuudessa. Ja kaikkien täytyisi pitää huolta siitä. Herra Andreu, te mainitsitte kaksi, kolme asiaa, jotka haluaisin nostaa esille. Tässähän puhutaan nyt hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä ja Ehkä tämä koskee myös jonkun muun pääosaston asioita lainsäädännöllisestä näkökulmasta, mutta kun puhutaan maanviljelijöistä ja PK-yrityksistä toisaalta ja sitten vähittäiskauppiosta toisaalta, kaikki nämä kysymykset ovat tässä mukana. Tässä on toki myös rajat ylittävät toimet mukana ja sitten myös kolmannet maat, jotta tässä ei synny vääristymää, joten tämä on mukana ehdotuksessa. Haluaisin kiittää Rova McIntyre. Hänellä on valtava kokemus liittyen hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hän on ollut mukana vaatimassa sitä, että tämä ehdotus käsitellään myös yhdistyneessä kuningaskunnassa. Te mainitsitte tämän vuosikertomuksen. Siinä on hyviä todisteita siitä, mikä oikeastaan toimii hyvin. Ja Espanjassa on samantyyppinen elintarvikelainsäädäntö, joka toimii. Nämä ovat maita, joita me olemme tarkastelleet, kun me teimme tämän ehdotuksen, joten kiitoksia ja mielenkiinnosta tätä aihetta kohtaan, Rova McIntyre, Rova Müller ja herra Flanagan ja herra Agnew. Te puhuitte direktiivistä ja asetuksesta, kumpi olisi parempi. No, ei tämä nyt välttämättä liity siihen, mitä tapahtuu kahdessa äh, jäsenvaltioissa, vaan no, tietysti direktiivissä läheisyysperiaate on enemmän leistä. Jotkut maat menevät pidemmälle kuin toiset. Ja se toki heijastellaan tämän, tässä, jotta me saisimme tasapainon aikaiseksi. Se on oikeastaan ainoa syy, miksi me olemme tehneet tämän ehdotuksen tässä muodossa. Ja kuten sanoin aikaisemmin, meidän täytyy tiedottaa omnibussista paremmin. De Castro ja Des ja muut ovat puhuneet tästä koontiasetuksesta ja me tulemme näyttämään, että tämä tulee olemaan muutos. Eh, omnibus tulee tukemaan maanviljelijöitä tuottajajärjestöissä. Me olemme edistyneet hyvin paljon. Valiokunta on tukenut meitä siinä. Nyt me teemme tämän, eli hyvän kauppatavan vastaisten vastaiset käytännöt ja sitten markkinoiden avoimuutta täytyy vielä käsitellä. Tämä on kaikki osa pakettia, mutta meidän täytyy kuitenkin tiedottaa maanviljelijöille tästä koontiasetuksesta paremmin. No herra Flanagan, mitä minä voin sanoa? Minä olen iloinen, että vihdoinkin näitte valon ja tuette minua. Te mainitsitte monia asioita. Mm, niin kyllä se vähän kesti, kolme ja puoli vuotta. No, joka tapauksessa. Niin, melkein neljä, totta. Herra Anju mainitsi ähm, keinoista, pakotteista. No, tietysti me tarvitsemme myös viranomaisen jokaisessa jäsenvaltiossa ja toki meidän täytyy valvoa täytäntöönpanoa. Meillä tulee olemaan äh, vuosittaisia kokouksia ja sitten me voimme tarkastella, toki me tarvitsemme koodin, koordinoidun lähestymistavan, mitä toimeenpanoon tulee. Ja toki siis parhaita käytäntöjä täytyisi myös tarkastella, niitä täytyy sitten toistaa koko Euroopan unionissa. Ja mitä läheisyysperiaatteeseen tulee, jos on olemassa olevia järjestelyjä, niin haluan haluamme tehdä lisäyksiä, emmekä korvata niitä. Eli tätä kautta jäsenvaltiot voivat sitten voivat käyttää sanktioita. Ne yhdistyneessä kuningaskunnassa on hyvä esimerkki. Ja monet suuret yhtiöt ovat nyt sitten Korjanneet toimijan. Eli tämä on yksi esimerkki parhaista käytännöistä. Mitä kuluttajien tulee? No, tämä nostetaan aina esille, kun ei haluta, että toimitaan. Jos on tehty tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja ne on toimeenpantu, niin ei ole pystytty todistamaan, että hinnat olisivat nousseet. Ja kuluttajajärjestöt ovat kaikki tukeneet tätä ehdotusta. En usko, että kukaan tässä nyt toimisi omia intressejä vastaan. En usko, että tämä johtaa hintojen nousuun. Tässä kaikki pääsevät samalle tasolle ja näin me haluamme toimia. Eli me yritämme Euroopan tasolla auttaa ihmisiä. Ja herra Lazou kysyi myös kuluttajan roolista ja miten tämä vaikuttaa kuluttajaan. Tässä on ollut konsultaatioprosessi eri, ja tässä on osoitettu, että hinnat eivät tule nousemaan. No sitten Merkosurista puhutaan joku toinen päivä. Teraz po półtorej minuty prosimy wystąpienia za, zachować tej wielkości czasowej. Pan poseł De Castro. Castro seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen. Ja uskon, että tässä on todellakin kaikki osaset sille, että voidaan tehdä hyvää työtä tämän pohjalta. Muistetaan, että tämä on hyvin tärkeä aloite oikeusperustaltaan, joka tietenkin vaatii sitä, että komissio on johtavassa asemassa tässä. Tämä on se, jota meidän pitää puolustaa sitten täällä parlamentissa. Totta kai parlamentti haluaisi tietenkin johtajuuden tässä, koska Tämä on agriasia ja meidän pitää auttaa tässä taistelun voittamisessa. Komissio on tehnyt hyvää työtä omnipussista. Siinä on ensimmäinen osa työryhmän tehtävistä tehtynä. Eli maataloustuottajia pitää vahvistaa. Mutta nyt pitää katsoa myöskin muitakin alueita. Uskon, että tässä on ollut hyvin mielenkiintoisia keskusteluja myöskin kilpailupääosaston kanssa. Eli tämä uusi haaste, tämä uusi direktiivi, se varmaan auttaa meitä tässä. Ja, ja kokemus, joka meillä on tässä ollut aikaisemmassa työssä, niin se tietenkin auttaa. Tähän on erilaisia argumentteja mukaan, se katsotaan juuri hyvän kauppatavan vastaisia käytänteitä elintarvikeketjussa. Ja meillä onkin 20 erilaista kansallista lainsäädäntöä alueella, jotka ovat aika mielenkiintoisia. Jopa Espanjassakin on tällainen ja Englanninkin, siis yhdistön kuningaskunnan esimerkki voi auttaa meitä. Jos meidän puitepäätöksellä harmonisoimaan lainsäädäntöä, niin tietenkin vähintään minimistandardit mitä asettaa ja tämä on ehdotuksessakin mainittu, eli minimistandardit, johon jäsenvaltioiden pitäisi nojautua, pitää määritellä. Tämä on mielenkiintoista, että meidän pitää katsoa vielä tässä nyt sitten sitä, että löydetään ratkaisu näihin ongelmiin. Vääristymäongelmat on nähty, työryhmä on tehnyt työnsä, ja tämä direktiivi nyt sitten katsoo sitä jatkotyötä täällä ja meidän pitää täällä valiokunnassa myöskin sitä tehdä. Kollegani McInnes ja muutkin varjo esittelijät voivat tehdä omaa tärkeää työtä, jotta voidaan täydentää tätä toista vaihetta, jossa ollaan menossa. Ja tehdään järjestelmistä avoimempia, tasapainoisempia ja muistetaan epätasapainoa elintarvikeketjun sisältä. Tässä me teemme työtä myöskin näistä kaupan merkeistä, kaupan omista merkeistä, koska tämäkin kuulimme täällä Mäkinesin puheenvuorosta, että kaupan omat merkit myöskin aiheuttavat kaupan epätasapainoa toimitusketjun sisällä, ja tämäkään ei ole hyvä. Kiitokset komission jäsen. Teemme hyvää työtä ja me saamme ehkä aikaa vielä toisenkin ihmeen sen Omnibus-aloitteen jälkeen. zaczynamy w cuda wierzyć. Pani Magdine została wywołana. No, mm, rouva seuraavaksi. Thank you, Chair, and I suppose... Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme erittäin tyytyväisiä, että me olemme tässä vaiheessa. Kiitos komissaari, että olette pitäneet kiinni lupauksestanne, jonka annoitte kuulemistilaisuudessa. Haluaisin mainita Michel Dantanin. Hän ei päässyt paikalle, mutta hän haluaa kiittää teitä. Ja tämä on toki ensimmäinen askel ja parlamentti tekee kovasti töitä sen eteen, että me saamme aikaiseksi tuloksia. Ei tässä pitäisi tarttua yksityiskohtiin. Tämä on tärkeä päivä ja monet meistä eivät varmasti ymmärrä, kuinka merkittävää tämä on. Kesti hyvin kauan, että saatiin ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että tämä on oikea tapa toimia. Jos me menemme supermarkettiin, se näyttää uudelta ja hienolta, kaikki on saatavalla, saatavana ja me voimme valita. Ja se, mitä tehdä, niin sitten katsotaan hieman äh, syvemmälle, nimittäin elintarvikeketjuun ja niihin ongelmiin, mitä siellä on, niille, joilla ei ole valtaa ja mitä he joutuvat tuottajina äh, kohtaamaan, jotta saadaan näitä elintarvikkeita kuluttajille. Ja meidän täytyy mennä syvemmälle, koska tämä ei ole mikään mukava tarina. Ja olen erittäin tyytyväinen, että me olemme tässä vaiheessa. Ja haluaisin kiittää myös Jean-Claude Junckeria hänen sitoumuksestaan tähän asiaan liittyen. Haluaisin siirtyä hieman laajempaan kysymykseen. Tämä tulee todella kriittisenä ajankohtana. Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, jota tullaan muutama, ja meillä on budjettipaineita, meillä on maanviljelijöitä, joilla on ongelmia maassani, koska ilmastoolosuhteet muuttuvat meillä on perheitä, joilla on valtavia henkisiä paineita tällä hetkellä. No, jos näette, mikä minulla on tässä, luen sen teille. Tämä on tarina, joka julkaistiin Irlannissa lehdistössä ja Euroopan maanviljelijät ovat ongelmissa. Minä lähetän tästä kopion. Me emme kerää tilastoja. Esimerkiksi maanviljelijät, jotka kuolevat. Ja asiantuntija on sanonut, että tämä on tarina meidän elintarvikeketjumme takana. Ja toivottavasti nyt tämä korjaa tilanteen. Ja nyt maanviljelijät eivät olisi enää niin paineen alla, jotka vahingoittavat jopa kuolevat tiloillaan. Me tarvitsemme kokonaisvaltaisen elintarvikeketjun, joka on oikeudenmukainen kaikille, ennen kaikkea maanviljelijöille, koska tänä päivänä se ei ole oikeudenmukainen. Kiitos. Thank you, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, haluaisin kiittää teitä ja komissiota tästä hyvin tärkeästä direktiiviehdotuksesta. Se on oikea väline, jolla voidaan puuttua hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin elintarvikeketjussa. Tämä parlamentti ja monet kansalliset parlamentit ovat odottaneet tällaista jo pitkään ajoitus viljelijöiden aseman vahvistamiseksi on hyvin valittu. On todella toimittava nyt, kun olemme uudistamassa samalla YMPtä. Tämä on äärettömän tärkeää, kun YMPn budjettiin kohdistuu paineita. Se tulee vaikuttamaan suoraan viljelijöiden elintason. Olen yhtä mieltä siitä, että tarvitaan tasapainoa lisäarvon jakamiselle pitkin elintarvikeketjua. Se, että 20 jäsenvaltiota jo omaa kansallista lainsäädäntöä antaa vahvaa oikeutusta tälle puitedirektiiville. Haluaisin korostaa sitä, että täällä eurooppalaisen lainsäädännön pitää olla riittävän joustava, niin että se voidaan täytäntöpanna paikallisella tasolla, koska yksi koko ei sovi kaikille. Suomessa esimerkiksi kaksi suurinta tukkuyritystä kattavat lähes no, no, noin 85 prosenttia markkinaosuuksista. Viimeisenä haluaisin vielä todeta, että olisi tärkeää vahvistaa avoimuutta hyvän, toi, hyvin toimivassa elintarvikeketjussa myös kuluttajan näkökulmasta. Uskon, että kuluttajilla olisi oikeus tietää, kuinka elintarvikkeiden lisäarvo on jaettu. Hyvä komission jäsen, haluaisin kysyä teiltä, kuinka toimitusketjun avoimuutta tullaan parantamaan tulevaisuudessa tässä direktiivin kontekstissa. Kiitoksia. Poseł Caputo. Mato. Grazie, presidente. Eh, io... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin saisin onnitella teitä, hyvä komission jäsen Hogan, tästä ehdotuksesta, jossa pyritään vahvistamaan maataloustuottajien asemaa elintarvikeketjussa. Ja myöskin tässä 30 päivän maksuajoista pidettäisiin kiinni sitten. Ja tällaisia viime ajan viime, aikaa, viime hetken peruutuksia ei saisi tehdä tilausten osalta. Totta kai jäsenvaltioiden pitää kansallisessa katsoa, että näitä sääntöjä noudatetaan. Ja minunkin toiveeni perustuu siihen, että tämä tapahtuu sellainen nopeasti. Italiassa jokainen euro, jota kuluttajat käyttävät täällä elintarvikkeisiin, niin 15 prosenttia tai 15 senttiä sitä menee maataloustuottajille, muut menevät sitten muuhun toimitusketjuun. Eli tämä direktiivi vihdoinkin tunnustaa tämän valta- ja voitto epätasapainon ketjun sisälle. Ja nyt pitää parantaa maataloustuottajien tilannetta, koska te erittäin haavoittuvia sekä jakeluketjun että teollisuuden osalta. Eli 2007 tehty ehdotus, joka pohjalta, jossa pitää katsoa juuri reiluja kilpailuehtoja. Ja se pitää perustua suurempaan avoimuuteen ja ketjun sisällä tiedottamiseen ja pitää vahvistaa tiedon keräysvälineitä markkinoilla. Tämän takia voidaan, tällä voidaan parantaa tilannetta. Meidän pitää myöskin paremmin tunnustaa maataloustuottajien, siis primäärituottajien lisäarvoketjussa. Sitten ammattijärjestöt voivat myöskin olla tässä mukana, voivat antaa maataloustuottajille parempia mahdollisuuksia toimia ilman, että tehdään kanteluja. No, tämä on kuitenkin hyvä, että komissio voi tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa tässä asiassa, ja meidän pitää kaikkien tehdä työtä sen eteen, että parannetaan maataustuttajan asemaa. Aguilera. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään on tärkeä päivä. Haluaisin onnitella teitä, hyvä komission jäsen. Tästä on puhuttu jo paljon ja komissaareita on täällä nähty, mutta kukaan ei ole heistä pystynyt siihen, että keskusteluun saatettaisiin lainsäädäntö ja direktiivi tästä asiasta, joten todellakin suoraan sydämestä olen aivan yhtä mieltä Mäkinesin kanssa siitä, että ei tästä vielä yksityiskohtiin kannata mennä, mutta on hyvin tärkeää, että puhumme tällaista direktiivistä, jolla tullaan puuttumaan hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin. Tämä ei ole mitenkään helppoa. Ja näin ollen haluan todella, todella vilpittömästi onnitella teitä Tämä antaa paljon toivoa. Tietenkin vielä on muitakin asioita, mutta kyllä tämä toivoa tuo. Asetus olisi ollut hyvä, mutta kyllä direktiivin kauttakin päästään jo eteenpäin. On tämä varsin paljon parempi kuin mitä odotimme. Halusin tässä vielä sen todeta, taikka esittää teille kysymyksen, kun ajatellaan pk-yrityksiä, niin ihan hyvä ehdotus tämä on, mutta haluaisin, että täsmällisesti vielä tästä puhuisitte ja kuvailisitte täsmällisimmin tätä ehdotusta pk-yritysten osalta. Minusta tämä on hyvä eh, idea ja he, nämähän muodostavat enemmistön, mutta kyllä tätä vielä pitäisi täydentää, koska on myös nämä hukkamyyntiä kysym- koskevat kysymykset. Tästä on asetus 2005 ja, ja kuluttajansuojakysymys. Tässä on joitakin tuomioistuimenkin eh, päätöksiä, joiden kautta voitaisiin tähän puuttua. Mutta sitten vielä muitakin asioita. Suurilla jakelijoilla on selkeästi mm, valtaa määrätä säännöistä, mutta myös teollisuudelle. Te viittasitte Lactalis-yritykseen ja muihin suuriin yrityksiin. Nämäkin sanelevat hinnat. Tämä liittyy vahvasti todella siihen, millaisia hintoja sanellaan viljelijöille. Lähtökohtana tässä on kuitenkin se, että tämä on hyvä alku ja tie on hyvä. Todellinen ongelma ovat juuri viljelijät, viljelijöiden tilanne. Tämä on varmasti oikea tie, mutta ei pidä unohtaa sitä, että suurteollisuus vahvasti painostaa viljelijöitä ja kyllä tästä tulevaisuudessakin on vielä puhuttava. Onnittelut ja kiitokset siitä, että toitte tämän asian keskustelun. Erans Garcia. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Niin kuin täällä jo eh, Aguilera ja Mäkinen sanoivatkin, on syytä onnitella teitä. Olemme yli kymmenen vuotta tätä asiakirjaa vaatineet, eh, joten todellakin tämä on eh, päivä, jota täällä meidän on syytä juhlia. Ja kiitoksia tästä asiakirjasta onnittelu. Tämä on valtavan myönteinen askel eteenpäin ja sitä ovat viljelijät pyytäneet, myös kuluttajat ovat tätä pyytäneet ja myös kuten sanoin, nämä, nämä poliitikot tässä valiokunnassa myöskin. Kuten eilenkin jo sanoin, tässä on joitakin asioita, ja kun olen tämän asian kirjan käynyt läpi, niin, niin tämä on kyllä hyvä asiakirja, mutta tässä on muutamia asioita, joita tässä valiokunnassa voidaan vielä parantaa, ja tekin sen eilen tunnustitte. Minulle yksi niistä asioista koskee sitä asiaa, josta Aguilera hetki sitten puhui, enkä sitä toista. Se liittyy suuriin yrityksiin, suuryritykset voivat myös tehdä näitä epäreilyjä toimia, ei ainoastaan pk-yritykset ja to, to, toimittajapuolella ja, ja sitten nämä yritykset kauppispuolella, vaan myös toisinpäin. Tiedän, että tämä asia on nyt hyvissä käsissä. E, esittelijä on tässä oikein hyvä ja luotan häneen. Tässä on myös se tärkeä asia Espanjan lainsäädännössä, joita vaaditaan kirjallisia sopimuksia. Tässä ehdotuksessa tätä puolta voitaisiin vielä vähän parantaa. Tämä sitovuus on tuonut paljon hyvää Espanjassa ja parantanut tuottajien asemaa, joten uskon, että tätä äh, suuntaa voisimme seurata. Ja sitten, että tämä direktiivi eikä asetus, tämä antaa vähän vähemmän voimaa. Annamme jäsenvaltiolle tulkintavaraa. varaa ja tämä heikentää asiakirjaa, mutta tätä nyt ei voida enää oikein korjata. On myös otettava huomioon osuuskunnat. Osuuskuntien omat säännöt liittyen osakkaisiin on tärkeää. Osuuskunta on omalla paikallaan ketjussa, mutta myös osuuskunnan sisällisessä toiminnassa on kysymyksiä, joita meidän olisi työstettävä. Tämä on todella kulmakivi, kun ajatellaan elintarvikkeen alaa kokonaisuudessaan. Tämä on todella tervetullut asiakirja. Teemme työtä, jotta saamme sitä vielä parannetta. Kiitos. Edustaja Dorfman. Ja, Kiitos, komissaari siitä, että olette tulleet tänne ja siitä, että olette esittäneet tämän mielenkiintoisen ehdotuksen. Monet kollegat ovat valittaneet sitä, että kartellioikeus ei toimi, olen samaa mieltä, mutta se on vain eurooppalainen kartellioikeus ja Euroopan kartelliviranomainen kansallisella eh, tasolla on kuitenkin sitten myös sallittu tämän päivän tilanne. Ja tässä täytyy nyt puuttua. Tähän ei oikein paljon voi puuttua, mitä näihin suuriin yrityksiin tulee, mutta kuten sanottua, tämä on hyvä, eh, hyvä esitys minun maassani. On jo sääntöä, kun esimerkiksi tämän 30 päivän eh, maksuaika. Nämä ovat todellakin toimineet ja tämä on esimerkki siitä, että voidaan nähdä, että tällaiset asiat toimivat, jos ne toimeenpannaan. Ja kansalaiset viranomaiset ovat myös hyvä ehdotus, koska tätä kautta saadaan instrumentti niin, toimeenpanolle. Se, mikä minua huolestuttaa näissä supermarketeissa, että ne tekevät jatkuvasti sääntöjä eri alalla ja sitten sitten myös tavaran toimittavat joutuvat pitämään kiinni näistä vaatimuksista ja ne joutuvat hyvin vaikeaan tilanteeseen ja meidän täytyy pohtia tätä. Se ei voi toimia niin, että ehtoja esitään lisää supermarkkinoille etikettien taholta ja tätä kautta sitten myös maanviljelijöiden elämä vaikeutuu. Tämä on varmasti aihe, jota meidän täytyisi vielä tarkastella, mutta muuten kiitokset. Kiitos. Haluaisin ensin kiittää Rouva McKinnossia ja myös komissaari Hogania. Minulla olisi kuitenkin konkreettinen kysymys. Minä puolustin enemmän asetusta kuin direktiiviä. Me käsittelemme tätä jo 20 vuotta. Jos tässä katsotaan tätä listaa, eli täällä sanotaan, että ostajalla on 30 päivää maksuaikaa. Viime viikolla Alankomaissa kirjoitettiin juuri tästä lehdistöstä. Me puhumme 60 päivästä. Kuuletteko minua, komissaari? Niin, sitten pankit käyttävät nämä rahat ja Ilmeisesti komissaari ei nyt kuuntele. Niin, esitän kysymyksen, eli tätä käsitellään myös Alankomaissa. Ja kun puhumme tästä direktiivistä, niin meidän täytyy nostaa myös pankit esille ja toki myös nämä supermarketit. Me käsittelen tätä asiakirjaa jo vuosia ja olen erittäin tyytyväinen, että me olemme pystyneet ottamaan ensimmäisen askeleen, mutta voimmeko toimia tässä tähän suuntaan? Kiitos. Buddha. Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru propun. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Kiitokset tästä ehdotuksesta. Kuten muutkin täällä ovat todenneet, nyt on hyvä, tärkeä aika tehdä tämä maataloustuottajille, koska maataloustuottajille pitää tehdä voittoa. Jos eivät voi myydä tuotteitaan niin, että he saavat vähän eh, tarpeeksi voittoa selvityäkseen, niin he kyllä katoavat markkinoilta tällöin. Joten on tärkeää, että maataloustuottajalla on tietyt vakausnäkymät kaupan osalta koko vuoden. Koska meillä on suuria ongelmia maitotuotteen osalta kesällä, kun hinnat putoavat talveen verrattuna, ja maataloustuottajien pitää myydä maitonsa alhaisemmalla hinnalla kuin tuotantokustannukset ovat, ja tämä tämänkin on markkinoiden kannalta ongelmallista. Eli on suuria eroja hinnoissa, useamman sentin ero siinä, missä, että mitä myydään maataloustuotteen taholta tämä tuote, ja sitten mitä se maksaa taas sitten kaupan hyllyssä. Jopa kivennäisvedet maksavat enemmän kuin maitolitra. Että nämä ovat tosiaan ongelmia, joita pitää katsoa. Maataloustuottajien liitot ovat ottaneet esille näitä asioita meidän kanssamme. Ja tulen alueelta, jossa tässä toimijoita on. Joten meidän pitää taata maataloustuottajat voivat myöskin myydä itse tuotteitaan omissa kaupoissaan. Vaikka Ranskassa on tällaisia hyviä käytänteitä, että maataloustuottaja ja yhdistymät eivät ole niin riippuvaisia supermarketeista tämän takia. Thank you, um, Chair, and it is... Kiitoksia puheenjohtaja. On hyvä uutinen, että meillä on lopultakin lainsäädäntöehdotus edessämme. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että, että voisimme nyt katsoa viljelijöitämme silmiin ja sanoa, että he saavat nyt reilut korvaukset tämän työn jälkeen. On muistettava, että kaksi ja puoli vuotta ainakin tarvitaan ennen kuin yksikään näistä toimista tulee voimaan. Kun kuuntelin komissaaria näistä mahdollisuuksista kahdelle lainsäätäjälle vahvistaa näitä ehdotuksia, niin olen aika hämmästynyt, miksi emme voisi aloittaa toisinpäin joskus, miksi ei voitaisi jo alun perin ole, ottaa hyvin va- mahdollisimman vahva esitys ja ja jos lainsäätäjät haluaisivat, niin sitten voitaisiin vähän peruuttaa ja pehmentää tarvittaessa todelliset hyvän kauppatavan vastaiset käytänteet koskevat juuri sitä, että meillä on yksittäisiä pieniä viljelijöitä, jotka ovat vastakkain yksien maailman suurimpien yritysten kanssa, onko ne sitten jalostajia tai jakelijoita. Ja jo, tietenkin tässä on hyvin epäreilu tilanne neuvotteluja ajatellen. On tärkeää korostaa sitä, että viljelijät saisivat edessä kulunsa takaisin tuotteita myydessään – mitään voimia ei kuitenkaan ole, jolla pakotettaisiin ostajat tai jakelijat maksamaan tämä reilu hinta. Ainoastaan nämä markkinaehdot, joita tietenkin voidaan manipuloida. Tällä direktiivillä on potentiaalia muuttaa tilanteen hiukan, mutta mielestäni tätä puolta on vahvistettava. Ainakin kielletyt toimet olisi hoidettava näin, mutta täällä on muitakin asioita kun sopimuksesta neuvotellaan, niin yritykset vaikuttavat juuri sopimusten muotoiluvaiheessa eniten tilanteeseen, niin meidän on pidettävä mielessä tarkkaan se, että tätä ehdotusta on vahvistettava, koska kuten jo täällä on sanottu, viljelijät ovat aivan riippuvaisia siitä, että tästä ehdotuksesta tehdään mahdollisimman vahva ja näin viljelijät saavat jonkinlaista turvaa ja varmuutta, kun ne lähtevät neuvottelemaan näiden maailman suurimpien yritysten kanssa. Tällä hetkellä ei mistään yhdenvertaista elosuhteesta voida puhua. Ja lopuksi vielä lause irroneksi. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Berühmter. Kiitos, komissaari. Kuuluisa filosofi on joskus sanonut, että filosofit ovat tulkinneet maailmaa eri tavalla ja tämä tämän täytyy muuttua. No nyt yritämme parantaa maailmaa, hieman muuttaa sitä. No, mikä on ongelma? Monet ovat onnitelleet teitä. Mikä mielestäni on ongelma, missä täytyy olla varovainen? Meidän täytyy toimeenpanna järjestelmä, mutta me emme saa ylibyrokratisoida. No, tässä nyt vähän vaikuttaa siltä, että paperilla kaikki on hyvin maailmassa, mutta kuitenkin maanviljelijä, perheyritykset ovat keskiössä. Se on tärkeä asia. Tämähän on vasta neuvotteluvaihe. Meidän täytyy löytää järjestelmä, joka on tehokas, eikä sellainen järjestelmä, että supermarketit sitten täyttävät vähän lisää asiakirjoja ja sitten kaikki on taas hyvin. Eli se, miten me voimme hoitaa tämä niin, että ei synny lisää byrokratiaa. Tässä ei ole kysymys siitä, että haluamme parantaa tilastoja, vaan todellisuutta. Me varmasti voimme tehdä töitä yhdessä, mutta kuitenkin sydämelliset onnittelut. Teillä on ollut rohkeutta tehdä tällainen direktiiviehdotus. Ja te kyllä ansaitsette meidän täyden tukemme. Sukuhau. Edustaja Kohau. Si, grazie presidente, buongiorno. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää päivää komissio sen tuen näitä mainittuja asioita, ja myönteisiä asioita on mainittu täällä kollegojen taholta ehdotukseen liittyen. Eli se, että direktiivi käyttää sen asetusta tässä. Ja sitten myöskin täytäntöönpanoajat ovat pitkiä kuitenkin. Ehkä tässä ei ole tarpeeksi ratkaisuja tämänhetkiseen minun alueeni kriisiin Sisiliassa. Kuten tiedätte, maataloustuottajien tilanne on hyvin dramaattinen siellä tällä hetkellä. Tällä hetkellä siellä ei ole valvontaa ja siellä on epäreilua kilpailua ja kilpailu ja toimi. Joten halutaan välittömiä ratkaisuja siellä kaksi ja puoli vuotta, kolme vuotta ei riitä meille enää tässä, tähän asian ratkaisuun. Pani poseł Libero. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por congratular o Sr. Comissário. Esta é de facto... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut. Tätä toimea olemme todella jo odottaneet ja halunneet, samoin kuin viljelijät. Me Pyrimme suojelemaan viljelijöitä, jotka ovat kaikkein heikoin leikki tässä ketjussa. Tämä onkin hyvin tärkeä askel, jolla voidaan suojella erityisesti pienempiä viljelijöitä. Tämä on tärkeää myös hyvin syrjäisille alueille. Kyseessä on toimija, joka ei ole ainoastaan maataloutta koskeva, vaan myös sosiaalinen. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että komissio esittelee tämän asian direktiivin muodossa. Tässä on sääntelyä ja suuntaviivoja ja myös näiden ympärillinen kauppatavojen kuvauksia. Se on hyvin tärkeää tässä. Ja, ja nämä, tämän tilanteen tuomitseminen on hyvä, mutta tässä myös esitetään mahdollisuus allekirjoittaa sopimuksia, jotka toisivat vakautta viljelijöille. Mutta haluaisin tässä kommentoida viranomaisia, jotka kieltävät näiden kauppatapojen käyttämistä. Miten tämä suunnitellaan ja miten nämä viranomaiset nivelletään jonkunkin jäsenvaltion oikeudellisten viranomaisten toimintaan? Mutta se on selvää, että tämä on historiallinen päivä Euroopan parlamentissa. Tulemme täällä tekemään lujasti työtä, että niitä saadaan tehokkaan, tehokas direktiivi. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, koska näin voimme täyttää sen tavoitteen, jonka asetimme itsellemme vaalikauden alussa. Kiitoksia. Poseł Tarabella. Edustaja Tarabella. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Tämä direktiiviehdotus on äh, hyvin hyödyllinen. Kaksi näkökohtaa haluaisin tässä esittää. Yhteen niistä viitattiinkin viljelijät ovat ainoita itsenäisiä ammattiin harjoittajia, jotka voivat myydä tappiolla. Se on periaatteessa kiellettyä, mutta, mutta viljelijät vahvistavat ei ainoastaan vasta hintaa, vaan usein myös menettävät rahaa myydessään tuotteita. Olisikin otettava tänne asiakirjan mukaan se, että tulevaisuudessa olisi kiellettyä myydä tappiolla maataloustuotteita. Edelleen toinen asia, rinnakkain tämän kanssa voitaisiin ottaa muita toimia ja huomioida myös tulevassa YMPssä se, että palattaisiin markkinoiden sääntelymekanismeihin, jotta voitaisiin säilyttää tietyn hintataso ja välttää sietämätön hintojen vaihtelu. Tämä on nuorille viljelijöille erityisen vaikeaa. Ei enää haluta investoida, koska tulevaisuuden perspektiivejä ei enää ole olemassa. Kuitenkin kuluja tulee kuukausittain. Kiitoksia, hyvä komissio. Państwa wyczerpaliśmy listę zgłoszeń pani i panów posłów. Tässä olikin puhujalista. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Jaha, Petir. Hvala vam gospodine eh, predsjedniče, gospodine povjereniče. Zahvaljujem na ovom prijedlogu. Kiitos. Kiitos tästä ehdotuksesta. Ensin haluaisin kiittää rouva McKinneysiä, joka käsitteli tätä kysymystä Euroopan parlamentissa. Komissio on ymmärtänyt, että meidän täytyisi olla lainsäädäntöä Euroopan tasolla ja tätä kautta voimme sitten torjua hyvän kaupantavan vastaista, vastaisia käytäntöjä. Maanviljelijät ovat ne, jotka tuntevat kaikki ongelmat eniten. Olen kollegan kanssa samaa mieltä että tässä järjestelmällisesti rikotaan sääntöjä. Näin tämän Kroatissa omin silmän. Tätä 30 päivän maksuaikaa ei kunnioiteta, mutta jotkut maanviljelijät joutuvat odottamaan kuusi kuukautta ennen kuin maksut saapuvat. On myös muita ongelmia ja sitten viime hetkellä heidän tuotteensa palautetaan ja heille ei sitten ole mitään paikkaa, mihin niitä varastoida. Eli tämä ehdotus on erittäin tervetullut, vaikkakin se on direktiivi, niin mielestäni tämä on hyvä esimerkki siitä, että kaikki, jotka työskentelevät harmaalla alueella näkivät sen, että me tuemme maanviljelijöiden tulevaisuutta. Kiitos. Pan poseł Van den Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben... Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen näistä perusperiaatteista. Tässä tuotaan maan viljöitä ja taataan rehelliset hinnat. No, olisin ehkä puoltanut asetusta, mutta nyt meillä on direktiivi. Yksi konkreettinen kysymys. Miten arvioitte, että tämä ehdotus vaikuttaa niihin ketjussa, jotka ovat eh, ennen maanviljelijöitä? mihin se niihin vaikuttaa. E, eli ne, jotka ovat siis ennen maanviljelijöitä tässä koko ketjussa. Okei, okay, ten sposób wyczerpaliśmy listę mówców. No niin, nyt olemme käyneet puhelistan läpi. Minulla on vielä tällainen salainen kysymys kuinka moni meistä on itse asiassa lukenut tämän direktiivin? No, komission jäsenellä on täällä ainakin sivukaupalla muistiinpanoja. Olkaa hyvä. Puheenvuoro teille. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja jälleen kerran haluan todeta, että tämä ei ole mikään hopealuoli, joka ratkaisee kaikki ongelmat ja parantaa välttämättä maataloustuottajien tilannetta energiaketjussa. Ei, ei näin voida tehdä meidän markkinapolitiikan puitteissa. Mutta kuitenkin tämä vastaa kolmen askeleen järjestelmällä siihen, että pyritään luomaan parempi tasapaino maataloustuottajille energiaketjussa. Omnibus oli De Castron ja Diessin avulla tehty ehdotus, joka parantaa tilannetta erityisesti tuottajajärjestöjen tilannetta. Tietenkin voidaan tehdä enemmän maataloustuottajille. Ja sitten meillä on tämä eh, hyvän kaupan vastaiset käytännöt, jotka ovat 19 vuotta jo täällä esillä. Ja tämä on tietenkin yhteislainsäätäjien tehtävä edistyä tässä. Tai tässä on asioita, joita mainittiin, joita ei ole vielä katettu. Ja viimeinen puhe, vaan Kindelä mainitsi myöskin nämä eh, lannoitteet ja muutkin tässä, joita ei vielä katettu. Ja tässä on muitakin asioita, joita ei ole vielä otettu huomioon. Tämän takia olematta, että maataloustuotto lainsäädännön tässä perustaksi. eikö tämä on vähimmäistandardi lähestymistapa. Ja minkä takia valitsimme direktiivin sitten, koska haluan rakentaa sen pohjalta, mitä on jo jäsenvaltioissa käytössä. Tämä tällainen toimitusketjuerotus. Jos mitä ongelmia olisi, näiden 20 jäsenvaltion niin ei pitäisi tehdä mitään, eikä meidän pitäisi tehdä jos meidän tehdä tässä vapaaehtoista kannatusta, mikä meillä on ollut käytössä. Ja kaikki paitsi maataloustuotijat ovat olleet mukana kyllä tässä toimitusketjujen aloitteessa tässä SCIssä. Ja toivottavasti tämän päivän ehdotus to, to, saadaan nyt tällä pohjalta sitten myöskin maataloustuot mukaan tähän aloitteeseen. Ei tätä voi muuta yhteistyötä kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden kanssa ratkaisujen etsimiseksi. Eli pyrimme tuomaan lainsäädäntöä, mutta myöskin, jos jäsenvaltiot menevät pidemmälle, niin he voivat tehdä järjestelmiä, jossa on toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat toimintakykyisiä, jotka koordinoivat sitten direktiivin puitteissa toimia. Joten haluan kiittää teitä kaikkia kommenteista, että että tuet tätä yleistä lähestymistapaa. Mutta totta kai tunnustan tämän. Aina, aina löytyy parantamisen varaa, että tulemme myös katsomaan. Totta kai kolme toiminnan tekevät yhteistyötä tässä näin kiinteästi. Olemme kines mainitsisin, että tässä kyllä painostetaan ihmisiä. Kyllä, ihmisillä on paljon painostusta maatalousalalla, koska ne pitää toimia myöskin riskien puitteissa kaikilla säillä ja heidän pitää sitten myöskin saada elantonsa ja kasvattaa perheensä ja saada vilja kasvamaan. Totta kai heillä on suuria riskejä että tämä ottaa myöskin sitten turvallisuuskysymyksiä. Mutta no toivottavasti tämän päivän ehdotus luo jonkunnäköisen tasapainon. Tämä onkin toivon kipinän pienille tuottajille maatalousmaailmassa. Ja tulee sitten Suomeen tiedän kyllä tilanteen Suomessa markkinoiden keskittyminen hyvin voimakasta, mutta tämä on jäsenvaltioiden tehtävä ratkaista. 25 prosenttia on keskittynyt siis, se on, se on korkea taso ja se ei ole kuluttajalle hyvä asia, eikä myöskään markkinoille yleensäkään. Tämä mainittiin täällä juuri. Ja sitten meillä on Rans, mainitsi pienet yritykset. Me katsomme juuri pieniä yrityksiä, jotka ovat pieniä ja heikkoja ketjun sisällä. Ja myöskin usein maataloustuottajat, omistajat, ne vaikka maataloustuottajat ja omistajakin, mutta kuitenkin kun me eh, toimet on samalla, ainakin pk-yritykset mukaan ottamalla voimme estää sen kaskarivaikutuksen, että tämä asia siirtyy sitten heikoimmalle lenkille ketjussa, joka on maataloustuottaja. Tällaiset kirjoittamat sopimukset ehkä olemme tässä tunnistaneet monia sopimattomia kaupallisia menettelyjä, mutta on myöskin muitakin sopimattomia menettelyjä, joita tehdään niissä tapauksissa, joita ei ole sovittu toiminnan kesken, mutta näistä neljästä olen maininnut kuitenkin. Jolloin Porto mainitsi, kuten muutkin, täytäntöönpanon. Täytäntöönpano ja sen, se on tärkeää tietenkin, Pitää saada jäsenvaltiot ymmärtämään tämä, että mikä on toimivaltainen viranomainen ja mikä sen tehtävä on. Ja tämän takia valitsimme direktiivin, koska hän tämä sovi muuten kaikille. Ei mitään yhtä, yhden ratkaisua ole olemassa. Eikä tämä joustavuus läheisyysperiaatteen pohjalta luoda suhteellinen rangaistus rikkomuksen saattuessa, jos jotain kauppatavan vastaisia käytäntöjä sovelletaan. Ja tietysti siis maataloustuottaja auttaisi, että toimitaan nopeasti. Ja tällä nimetön kantelu on myöskin mahdollisuus. eikä jos ei kanteeseen reagoida nopeasti, niin tässä on myöskin maataloustuottajan myöskin ja yrityksen maine kyseessä. Voimme perustaa sille, mitä UK ja Espanjassa on tehty jo. Totta kai myöskin paikalliset sopimukset ottaa mukaan tähän, näin kuin täällä mainittiin aikaisemmin. Osuuskunnat ja tietenkin, kuten hereintä tosi myöskin osuuskunnat, niin otan myöskin tämänkin huomioon, se mitä tapahtuu kussakin jäsenvaltiossa. Ja jos heillä on osuuskunnan jotain toimintaa, joita voi saada hyviä tuloksia aikaiseksi, niin se on tietenkin niin totta kai, tämäkin on hyvä syy sille, että käyttää direktiiviä tässä hyväkseen. Ja edustaja Dorsman mainitsi jälleen myyntisäännöt. Tämäkin saattaa johtaa siihen, että elintarvikkeen hävikkiä syntyy, joten pyrimme tähänkin ongelmaan puuttumaan. ja edustaja Piker mainitsi alakomain ongelman, Käytämme myöhäiset maksut. Ja täällä myöskin myösten maksujen kielto ehdotuksessa. Ja ehkä olisi hyvä kuulla tästä Alankomainen parlamentin ehdotuksesta tähän liittyen enemmän. Ja edustaja Purja mainitsi sen, että täällä on maita, joissa maito on halvempaa kuin, kuin kivenäisvesi. No, tämä on tietenkin nyt hyvä, että tämä asia otetaan esille nyt. Ja voimme sitten parantaa tilannetta siellä, missä pitää toimia ja uskon, että tämä on hyvä aloittaa nyt esille. Edustaja Kartien. En tiedä, kuinka tuolla te aloittaa vahvasta aloitteesta sitten siirtyä heikompaa. Ei. Tämä olisi uusi menettelytapa neuvotella täällä. Sanotaan, että ottaisiin vahvimmasta erotuksesta ja sitten me päädyttäisiin heikkoon tämän jälkeen. Tämähän te totesitte. Eli aloittaisiin vahvasti, mutta sitten päädyttäisiin heikkoon ää, ratkaisuun. Tämä on se epäkäytännöllistä kyllä. Ei kyllä aina pitää aloittaa, aina pitää vahvistaa aina ehdotusta. Se on oikea tiede edetä, mutta mä kestää. Ei kuuden kuukauden aikana on varmaankin tämän sanat eteenpäin. Ja, ja saan, odotan teidän tukianne toimielinten välisessä toiminnassa tietenkin tarvitsemme tukea. Ja, ja, ja edustaja Jaar, tämä, nämä nimettömät ilmiannot, ja, tai kai pitää myöskin seuraamusjärjestelmä on nopea tämän jälkeen. Riskinarviointi ja turvallisuus, kuten täällä mainittiin, toivottavasti myöskin YMPn puitteissakin myöskin tehdä enemmän tämän suhteen. Ja nuorille maanviljelijöille heidän pitää kiinnittää erityishuomioon. Pitää tukea enemmän nuoria maanviljelijöitä kuin tällä hetkellä tehdään. Toivottavasti kukaan ei unohtunut tässä. En, ainakaan yrittänyt. No, edustaja Petri mainitsi useamman asian täyttöön panosta ja sen valtiossa Olen täysin samaa mieltä näiden asioiden kanssa. Ja täällä on moni, moni tärkeitäkin asioita vielä. Make the point the commission... Niin, komissio viittasi tähän prosessiin. Varm- joko ette ymmärtäneet tai tahallaan kiersitte tämän, siis esitin kysymyksen, miksi ette jo heti alkuun pyri mahdollisimman vahvasti suojelemaan viljelijöitä, että aloitetaan siitä ja taistellaan siitä lähtien ja, to, ja to, sen sijaan, että annetaan heikompi ehdotus ja toivotaan, että lainsäädäntö, lainsäädäntö sitten vahvistaa. You know, Pitää jotain tehtävää antaa näille lainsäätäjillekin. Ei minä voi vastata kaikkiin asioihin. Minun pitää saada ensimmäinen ajatus komission läpi, ja teidän pitää saada omat ajatukset sitten parlamentin läpi. Teidän pitää taistella puolesta, mitä voitte saada aikaiseksi. Ja minä olen saanut ainakin ensimmäisen ehdotuksen. Ensimmäisen ehdotuksen elintarvikeketjusta, joten kiitos tuon tuesta. Joo, otetaan tarkistuksia sitten ja puhui tähän vaan myöskin, täällä puhuttiin siis kilpailusta ja Sisilian tilanteesta. Ja voittiinkin Italian kannalta ottaa esille asioita sitten täällä tulevaisuudessa. Ja ehkä saadaan sitten tärkeitä kantoja mukaan tähän. Hyvä, että teillä on kaikkia näitä ajatuksia. Teidän pitää vain saada sittenkin tuki niille. Mutta tämä on kaikilla samalla komissionkin, pitää, komission jäsenen pitää tehdä myöskin näin. Pitää tunnistaa ne alat, jonka pohjalta voidaan alkaa rakentamaan sitten tertusta. Ja lopuksi puheenjohtaja, haluan myöskin Agri viranomaisia kiittää, että olet tehnyt paljon pääosastolla töitä, tehnyt muiden pääosastojen kanssa yhteistyötä. Tämä ei ole mitenkään helppoa tietenkään. Eli pitää saada tukea ehdotuksille tämä ja voin vakuuttaa, että me olemme vahvimman mahdollisen ratkaisun tehneet maataloustuottajien osalta että Kiitokset TG Agri-pääosaston edustajille. Tietenkään tässä ei ole mitään väärää. Tässä pyritään olemaan reiluutta, poistamaan hyvän kauppatavan vastaisia toimia kaikilta toimijoilta ketjussa. Eikä mitään väärää tässä eikä maailman reiluuskilpailussa meillä mitään pelottavaa kyllä tässä yhteydessä. Kiitoksia komission jäsen. Suuret kiitokset, hyvät naiset ja herrat. Pyydän, että muistatte sen, että komission jäsenen on saatava direktiivi luonnokselle hyväksyntä myös muilta komissaareilta. Ja pääosastojen on keskusteltava keskenään. Toisekseen tarvitsemme myös todellista vuoropuhelua koskien tätä toimitusketjua Minusta tuntuu siltä, että kaikki puhuvat omissa ryhmissään. Ja vastust, jotkut vastustavat tiettyjen toimi, toimintaketjun edustajien kutsumista, mutta ilman vuoropuhelua emme saa aikaan yhtään mitään. Tästä syystä vetoan vuoropuheluun toimitusketjun osalta. Näin voisimme päästä eteenpäin. Eihän se tarkoita, että, että kaikki ovat yhtä mieltä, mutta enemmän pitäisi varoja saada viljelijöille ja vuoropuhelu on aina tarpeellista. Kyllä Tästä varmasti kritiikkiäkin tulee, mutta varmaan on myös tapoja ohittaa tietyt säännökset, esimerkiksi sopimusten osalta, jos jokin asia esimerkiksi on kiellettyä, niin eh, sopimuksen kautta voidaan katsoa, onko se loppujen lopuksi kuitenkin sallittua vai ei. Toivomme, että esittelijät ja varjoesittelijät voivat tehdä tässä menestyksekästä jouhevaa työtä. Ymmärrän, että meidän tiimimme tulee olemaan hyvin vahva ja että voimme myös luottaa siihen, että komissiosta ja neuvostosta löytyy hyvää tahtoa liittyy myös omnibus kysymyksen Jos näin on, niin toivomme nyt sitten parasta. Kiitoksia tästä. En nyt enää mene sen enempää kiitoksiin, mutta kiittäisin kuitenkin komission jäsentä ja teitä kaikkia. Ensi viikolla tapaamme Strasbourgissa ilman komissiota. Kiitos. Kokous on päättynyt.